kollegat, ennen kuin äänestämme, milloin teille ilmoitus. Viranomaiset yhdistyksessä kuningaskunnassa ovat kertoneet parlamentille herra Daniel Daltonin valinnasta. Hän korvaa edesmenneen Philip Radbonin 8. tammikuuta 2015 eteenpäin ja artiklan 7.1 mukaan koskien Euroopan parlamentin jäsenten suoraa yleistä vaalia ja artiklan 4.1 mukaisesti työstyksessä parlamentti panee merkille herra Daniel Daltonin valinnan 8. tammikuuta 2015 eteenpäin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi uuden kollegan ja kolme kaksi säännön mukaisesti työjärjestyksessä ennen kuin valtakirjat hänen kohdallaan on tarkistettu tai on ratkaistu mahdolliset kiistat. Herra Dalton tulee istumaan Euroopan parlamentissa ja sen eri elimissä. Ja hänellä on kaikki oikeudet, jotka liittyvät näihin kysymyksiin, kun hän on vain allekirjoittanut julkilausun siitä, että hänellä ei ole mitään virkaa halussaan, joka ei sovi yhteen Euroopan parlamentin, jäsenyyden kanssa. Sitten siirrymme äänestämään, hyvät kollegat. And our first report. Ja ensimmäinen mietintö herra äh, Verreiralta. Esittelijä saa kaksi minuuttia puheaikaa ensin